<laughs> Mesdames et messieurs, bonjour. La... Arvoisat naiset ja herrat, istunto avataan. Päivän äh, esityslistalla on äh, komission julkilausuma viimeaikainen hevosenliha